Goed collega's. Hyvä kollega, Tertan, että jatketaan työtä. Te, jotka eivät ole läsnä tai eivät voineet olla läsnä, täällä äänestätte herra Leinen ehdokkuudesta. Ja tulos 17 puolesta neljä vastaan ja kolme tyhjää. Joten rouva Älä tietää, mitä miet, hänen mietintänsä tulee. Ja sitten kohtaan neljä. Vastuvapauden myöntäminen yhteisyritykselle herra Rybihan esittelijä. Meillä on ilmoitettu, että herra Rybih on juuri nyt Itressä äänestämässä, mutta että Rova Gressle hetkeksi hoitaa hänen tehtävänsä ja sitten herra Rybih tulee paikalle, kun Itren äänestys on loppu. Ehdotan, että annamme siis puheenvuoron ensiksi tilitarkastustuomioistuimelle. Meillä on kaksi edustajaa sieltä. Johtaja Mark Crisp ja yksikön päällikkö Bertrand Albyk. Kuka haluaa puheenvuoron? En, emme tiedä, missä he istuvat. Siellä minä olen täällä ja Mark Crisp. Um, no, minut ensin mainittiin. Hyvää huomenta päiväpuheenjohtaja, valikunnan jäsenet, kuten tietänette. Meidän tehtävänämme me on antaa erityis yhteisyrityksistä kaksi lausuntoa tileistä ja laillisuudesta. Se annetaan kustakin yhteisyrityksestä myös vuotuisesti ja siellä on kertomuksessa mukaan nyt huomioita neljältä alueelta budjetin toteuttaminen, sisäinen valvonta, sisäisen tilintarkastuksen toiminta, seuranta, kertomus teollisista tekijänoikeuksista. Ensi kertaa nyt toivottavasti on mahdollisuus lukea myös yhteenveto olemassa. tyyppinen asiakirja, mitä olemme ensi kertaa antaneet virastoistakin ajatuksena on, että saadaan katsaus yhdessä asiakirjassa meidän huomioistamme liittyen kaikkiin yhteisyrityksiin. Meidän lähestymistapamme liittyy vuotuisiin arviointeihin valvontajärjestelmistä ja mitä yhteisyrityksissä muuten on tehty. Tässä korostan ennen kaikkea asiantuntijoiden tarkastuksiin yhteisyrityksissä itsessään tai sitten ulkoisten voimiin. Tämä on hyvin tärkeä valvonta, jotta voidaan varojen käytön säännönmukaisuus taata. Tässä on tilien luotettavuudesta omat lausuntonsa kaikkien yhteisyritysten osalta, mitä tulee laillisuuteen ja säännön, sääntöjen mukaisuuteen. Annetaan lausunto neljästä Iskais, FFCA ja EASA. Mutta tässä on myös suosituksia joissakin lausunnoissa kolmessa yrityksessä. IMA, joka liittyy lääke yrityksiin, ja tämä liittyy kahden prosentin kynnykseen virheessä, ja se liittyy meidän metodologiaan, kun ylipäätään arvioidaan tätä. Ja mitä tulee Artemiseen, niin siellä oli kyse saatavasta tiedosta, ajatellen kansallisia viranomaisia, ja jälkikäteen tilatarkastus ei ole ollut riittävän niin, että tiedät, että valvonta toimii kunnolla. Kyllä meillä muitakin huomioita tässä on tärkeitä nekin, mutta eivät välttämättä vaikuta sinällään meidän lausuntomme kokonaisuudessa. Tiedämme, että maksatushaaste oli vain 50 prosenttia jossakin yhteisyrityksissä, Clean Skyn ja Sesassa täytyy myös vahvistaa etukäteisvalvontaa ja tarkastusta. Siinä täytyy kilpailukykyä myös hankintamenettelyssä kohentaa, mikä sitten on suhde sisäisen ja ulkoisen välillä, niin se on määritelty peruskirjassa, joka on johtokunnassakin hyväksytty yhteisyrityksen, mutta neljässä tapauksessa Artemis, Clean Sky, Eni ja Kemi sisäisiä määräyksiä ei ole korjattu sen mukaan, mitä puitedirektiivissä on komission suositusten mukaisesti. Sitten seitsemäs puiteohjelma luo myös valvonta- ja seurantajärjestelmä, joka liittyy tutkimustulosten levittämiseen. Useimmat yhteisyritykset joutuvat kehittämään edelleen tätä, miten seurantaa toteutetaan. Tuomioistuin haluaisimme esittää huomioita myös eh, Fusion for Energy-hankkeista ja ITER-hankkeista. Jälleen kerran kiinnitämme huomiota myös kulujen seurantaan ITER-rakennusvaiheessa – neuvosto 2010 totesi, että 6,6 miljardia voidaan siihen osoittaa, mutta kaksi kertomusta 2012 osoittivat, että siinä on poikkeamia, kun ei ole riittävästi välineitä myöskään kustannusarvioita seurata. ei arvioin olevan noin 219 miljoonaa euroa. Kiitoksia puheenjohtaja ja valiokunnan jäsenet. Olen käytettävissä vastaisesti mahdollisuuden täsmällisiin kysymyksiin, joita temaattisesti on. Dank u wel. Uh, wil u Kiitos kollega. Haluatko kollega myös puhua? Tilintarkastustoimistomasta ei. Rova Gressle, ensin teille puheenvuoro vai ensin ää, näille yhteisyrityksille? Kummin? Ehkäpä ensin näille yhteisyrityksille. Kuunnellaan niitä ensin. Läsnä olevista yksi toisensa jälkeen, missä he istuvat. Anteeksi, vähän niin kuin TV-ohjelma. Jos hän tiedä, missä näyttelijät istuvat. mennäänkö vasemmalta oikealle? Kuka haluaa ensiksi puheenvuoron? Sanokaa, missä yhteisyrityksessä olette. Te olette... I, I think you can take the left uh, micro. It's better for you. Voisit ottaa tuo vasemman mikrofonin, se on teille parempi. Kiitoksia minä olen siis innovatiivisia lääkkeitä koskevan aloitteen johtaja ja haluaisin heti alkuun kiittää tilintarkastustuomioistuinta, koska neljän ja puolen vuoden operaation jälkeen olemme nyt saavuttaneet melkoisen kypsyysasteen ja tilintarkastustuomioistuimen raporttikertomus on auttanut meitä edistymään vuosien mittaan. Keskittäisin tämän lyhyen lausuntoni kahden prosentin virheasteeseen. Heti alkuun haluaisin sanoa, että tämä asia löydettiin sisäisen valvontamme ansiosta ennen kuin tilintarkastustuomioistuin teki tämän havainnon, mikä osoittaa, että meidän sisäinen tarkastusjärjestelmämme on tehokas ja luotettava. Mitkä ovat syyt tähän virheasteeseen? Koska Mehän havaitsimme sen kahdestikin. Syitä on useita. Ensimmäinen syy liittyy edunsaajien laatuun ja tyyppeihin. Meillähän on useita edunsaajia, jotka eivät tunne EU-sääntöjä. Suuret yritykset kyllä ovat perehtyneet sääntöihin, mutta eivät ole rahoitu, rahoituskelpoisia. Toisaalta meillä on kaikenlaisia pk-yrityksiä ja muita kautta Euroopan, joille säännöt ovat uusia. Miten me olemme puuttuneet tähän tilanteeseen? No, me olemme ryhtyneet erilaisiin toimiin lieventääksemme riskiä ja vähentääksemme virheastetta. Olemme muun muassa laatineet suuntaviivoja edunsaajille, sellaisia suuntaviivoja, joita päivitämme säännöllisesti. Olemme jakaneet näitä suuntaviivoja erilaisille tahoille, työpajoille. Olemme tehneet erilaisia tarkastuksia yli sata tähän mennessä. Ja olemme toki myös pyrkineet perimään tukikelvottomia kuluja, maksuja ja olemme tehneet ex ante tarkastuksia. Me pyrimme myös toteuttamaan automatisoitunutta raportointia, jotta voimme vähentää inhimillisen virheen riskin. Me olemme pystyneet nyt saattamaan virheasteen 3,6 prosenttiin. Haluaisin sanoa, että me olemme edelleenkin sitoutuneet hallinnoimaan rahoitusta niin, että varmistamme asianmukaisen valvonnan ja tilivelvollisuuden tasoon. Haluan korostaa sitä, että me jatkuvasti briefaamme henkilöstöämme, jotta se voi varmistaa, että eurooppalaista rahaa käytetään parhaimmalla mahdollisella tasolla, mikä terveyssektorilla tarkoittaa muun muassa innovatiivisten hoitojen kehittämistä suuriin tauteihin tai merkittäviin tauteihin. Viime vuonna onnistuimme käyttämään kaiken sen puu, kaikki ne talousarvion varat, joita meille oli allokoitu, budjetin täytäntöönpana-aste oli niin sitoumus kuin maksumääräysmäärärahojenkin osalta yli 99 prosenttia. Eli tämä on aika hyvä tulos. Ja nyt varhain tänä vuonna aiomme lanserata aivan ainutlaatuisen hankkeen, joka koskee Alzheimerin tautia. Lääket yritykset ovat sitoutuneet tekemään yhteistyötä ähm, tiedeyhteisön kanssa voidakseen puuttua tähän merkittävään terveyshaasteeseen ongelmaan. Ja pyrimme myös mikrobiresistenssiin äh, löytämään ratkaisuja, ja sehän tappaa tuhansia Euroopan kansalaisia joka vuosi. Eli Kaiken kaikkiaan virastostamme on tulossa todellinen lippulaivavirasto Euroopassa terveydenhuollon alalla ja kaikkialla maailmassa, erityisesti USAssa. Käännetään katse meidän suuntaamme ja halutaan matkia meidän toimiamme, toistaa se, mitä me teemme ja toivottavasti uudenkin kumppanuuden myötä voimme jatkaa tätä toimintaamme. Eh, Tämä oli eh, Kiitos. Tämä oli kiinnostavaa. Kiitos tiedosta. Herra Junior Eniakista. Welcome, meneer Junior. Tervetuloa. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Olen Mark Junior ja edustan Eniak yhteisyritystä Pyydän entiksi anteeksi, koska tohtori Wilt, me ei päässyt tänään paikalla – joten teen parhaani välittääkseni viestin, joka hän pyysi teille välittämään. Ensiksi antaisin teille äskettäistä tietoa Eniakin kehityskuluista. Ohjelma loppui pari viikkoa sitten. Seitsemännen puiteohjelman, tutkimuksen puiteohjelman parissa ja meillä on ilo kertoa teille, ja olemme käyttäneet 94 prosenttia budjetista, joka meillä on kohdennettu. Valitsimme 63 projektia. Ja osa ää, meidän käyttökustannuksista on käytetty. Olemme siis säästäneet näissä. Ja tässä on 2,9 miljardia ää, tällaista vääntövaikutusta. Teollisuus ja ää, jäsenvaltiot suhtautuvat oikein myönteisesti tähän kerrannaisvaikutukseen. Ketkä ovat näitä kumppaneita? 21 prosenttia suuria yrityksiä, 45 prosenttia pk-yrityksiä ja 31 prosenttia yliopistotutkijoita ja tutkimuslaitoksia. Tämä on tuoretta mitä haluaisin kertoa teille. Ja sitten palaisin tilitarkastustuomioistuimen kertomukseen. Olemme vakavasti ottaneet huomioon äh, tuomioistuimeen varaumat ex post suhteen. Meillä on varmaan omaperäinen malli. Meillä on kolme osapuolta. Meillä on komission edustaja, jäsenvaltiot, 23 jäsenvaltiota Eniakissa ja teollisuus. tämä on aika omaperäinen malli. Rahoituksessa meillä oli mahdollisuus tehdä oma ex post auditoitimme tai delegoida tämä jäsenvaltiolle. Miksi delegoimme sen? Sillä se, että me olisimme auditoineet jäsenvaltioiden puolta, olisimme tehneet tarkistukset kansallisten säätöjen mukaan, joita on 23 Ja joka tapauksessa edunsaajan täytyy tehdä oma auditointi. Ne saavat paljon rahaa. Paljon enemmän rahaa kuin mitä Eniak tähän ohjelman pisti. Joten valitsimme aluksi tämän vaihtoehdon. Vuodesta 2012 olemme tuon lisäksi tehneet joukon tarkistuksia. Viime vuonna meillä oli Otos, Tarkastamme 161 transaktiota jäsenvaltioiden tarkastusviranomaisten kanssa yhteistyössä. Sen lisäksi olemme kansallisten viranomaisten audit tilintarkastuslausunnot käyneet läpi. Meillä on jäsenvaltioiden kanssa, jossa tarkistetaan tarkastuslausumien validius. Meillä on yhdeksän projekteja, joista täytyy keskustella komission sisäisen tarkistuspalveluun ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Ja tarkoituksena laatia suuntaviivoja tilanteen selvittämiseksi jäsenvaltioiden kanssa. Tässä olemme Exposta Auditoinnin kanssa. Kiitos huomiosta. Dank u wel. En dank... Kiitos ja Artemis Rafosta. Så ska ta verder in het Engels als ehm, eh, Herra puheenjohtaja, ensinnäkin todella kiittäisin tilintarkastustuomioistuin tässä prosessissa, vaikka se kuulostaa omituiselta, mutta heidän kanssaan tehtävä työ on auttanut meitä luomaan aika mutkikkaita komplekseja, kolmikanta, rahoitusmalli, se on ytimessä meidän työssämme. Totta kai me ymmärrämme varsin hyvin tuomioistuimen huolet jälkikäteistarkastukseen, mutta vakuutan heille, että teemme läheistä yhteistyötä, jotta löydetään lähestymistapaa kunnioittain toissijaisuutta, että jäsenvaltiot kantavat vastuun omasta osastaan. Totta kai meitä edellytetäänkin, että me noudatamme, kuten asetukseksi nyt täytyy löytää kompromissi niin, että se onnistuu. Me olemme tämän eteen tehneet työtä. Meillä on ollut etuoikeus tehdä tässä ilmapiirissä työtä, kun mukana on erilaisia kulttuureja koneistossa, mutta totta kai työsarkaa vielä jäljellä on. Niin ikään saimme kommentin liittyen budjetin täytäntöönpanoon, mutta haluaisin muistuttaa siitä, että kun suunnitelmaa esiteltiin ja 2008 teollisuuskin tuli mukaan, kun operat käynniset, ei ollut ajatustakaan siitä, että olimme menossa kohti talouskriisiä, ja se johti sitten tiukkuuteen ja se rajoitti aika lailla osallistumista jäsenvaltioiden osalta. Ja täytyy muistaa, että tarjottu rahoitus eu tässä tapauksessa on suoraan suhteessa siihen, mitä jäsenvaltiotkin pystyvät tarjoamaan. Sitten huomattiin, että se vakavalla tavalla vaikutti meidän kykymme toteuttaa talousarviota. Mutta sen verran voi todeta, että ohjelman loppuvaiheessa olemme noin miljardia pystyneet sijoittamaan TKH eri hankkeissa, jotka ovat johtaneet suureen hyötyyn myös ajatellaan innovatiivista valmiuttamme unionissa. Sitten mikä myös tuli esille, olivat viivästykset budjetin käytössä. No, Sitäkään ei pystytty ennakkoimaan 2008, kun tämä käynnistettiin, mutta tiettyä epäsymmetriä on lähestymistavoissa kuitenkin eri maiden rahoituksessa. Se on johtanut täytäntöönpanon viivästyksiin. Me teemme yhteyttä jäsenvaltioiden ja komission kanssa löytääksemme järkevän tavan puuttua asiaan. Eiköhän tämä riitä? Kiitoksia kovasti. Bedankt. Ähm, Kiitos. Katsotaan Gresslen suuntaan, joka edustaa herra Rybichia. Herra Rybichhän onkin täällä. Hän on tullut tänne. Tähän on esittelijä. Saatte puheenvuoron. Äh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluan pyytää anteeksi, koska olin ITRE-valiokunnassa ja äänestimme samasta aiheesta. eli ITRE, ja me käsittelemme samaa asiaa. Tämä asia on erittäin tärkeä meille kaikille ja haluankin kiittää tilintarkastustuomioistuinta. Haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta. Toki meidän täytyy varmistaa se, että tasot, määritetään asianmukaisesti, mutta tällä on myös ennaltaehkäisevä funktio. Täytyy osoittaa ihmisille, kuinka he jatkossa voivat tehdä asiat oikein. Eli toisaalta kyse on ö, tarkastuksesta, jonka tarkoitus on määrittää virheaste, ja sitten yhteisyritysten on syytä ymmärtää, että parannuksille on sijaa. Toivottavasti ensi kerralla tulokset ovatkin jo parempia, kun meillä on uudet soveliat perusolosuhteet. Ja mitä tulee sitoumus- ja maksumäärärahoihin, niin uskon, että tulevaisuudessa niiden käyttöaste parantuu. Mehän taistelemme budjettin osalta joka ikisestä eurosta. Haluamme estää liiallisia leikkauksia, mutta toisaalta, jos maksumäärärahoja ei käytetä täysin, niin silloin on ihan perusteltua kritisoida varainkäyttöä. Eli silloin ehkä aika hanakasti halutaan tehdä vielä suurempia leikkauksia. Ja kun puhutaan määräajoista, aikatauluista, jotka liittyvät hankkeiden allokointiin, niin mitä nopeammin ja tehokkaammin työtä tehdään, niin aina parempi. Ja meidän täytyy varmistaa se, että hankkeet toteutetaan nopeasti, koska aikahan rientää näilläkin alueilla. Joten haluaisin onnitella jokaista osaista. Olen tyytyväinen, tyytyväinen yhteisyrityksiin. Ne ovat osoittaneet arvonsa. Ja tietysti hän meitä huolettaa hiukan se, miten voisimme parantaa teollista osallistumistamme. Parannuksille on sijaa erityisesti tietyissä maissa, esimerkiksi Ranskassa. 80 prosenttia uusista työpaikoista juontuvat PK-yrityksistä. Ja olen tyytyväinen siihen, että yhteisyritykset eivät ole ylenkatsoneet PK-yrityksiä. Haluatko kollegat puheenvuoroja Tavrakakkiisten tässä muuten. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia kovasti. Kaksi kysymystä Artemisille. Ensinnäkin edellisten huomioiden jälkimainingessa tuomissa totesin, että vaikkakin yhteisyritys on kyllä edistynyt politiikan muotoilussa, niin edelleen piti jotenkin katastrofin suunnitelma hoitaa. Mitä yhteisyritys on tehnyt tämän hyväksi? Toiseksi, jos ajatellaan käyttömenojen astetta, se oli kovin alhainen. Mitä kohennusta on saatu aikaan 2013? Ja yksi kysymys Einiakille. Sielläkin maksumäärärahojen käyttö oli kovin alhaista. 52 prosenttia 2013. Missä määrin tämä ehkä olisi kohenemaan päin? Kiitos. Haluatko joku muu puheenvuoroon? Ei. Sitten pyytäisin vastausta herra Stavrakakiksen kysymyksiin. Foster Eniakista vastauksena ensimmäiseen kysymykseen. Turvallisuuteen. Tämä varmaan tämä katastrofeista toipumissuunnitelma. Tämä on tämmöinen laajalainen projekti. Meillä on viisi ää, yhteisyritystä, jotka ottavat osaa tähän. Ja me olemme edistyneet tässä viime vuonna. Tänne on aste. Toiminnot, että meillä on ollut, ovat keskittyneet läheiseen yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa sen takaamiseksi, että me saamme niiltä siirrot osana tälle ohjelmaan takaamaan, että meidän hallintamenettely on mahdollisimman sujuva jäsenvaltioiden ja Artemiksen välillä. Meillä oli pieni, mutta merkittävä muutos, joka paransi kontakteja jäsenvaltioita kanssa. Meillä on nyt henkilö, joka on vastuussa siitä. Joten viime vuonna vuorovaikutus on ollut parempaa ja myöskin budjetin täytäntöönpano on parantunut. Goed, uh, geen vragen meer. Ei muita kysymyksiä. Haluatko tilintarkastustuomioistuimen herrat sanoa jotain? Rybih? Ei myöskään. Sitten kiitän kaikkia panoksesta. Se oli hyödyllistä. Ja voitte sitten vastuvapautta luottavasti odottaa. Ja sitten seuraavan esityslistan kohtaan. No, seuraava Kadenbach vastuussa esittelijänä erityiskertomus 10.2013 maatalouspolitiikkaan liittyen. Ja sitten 7.3.2009 neuvoston asetukseen liittyen. Meillä on Edwin Fennessy, tilintarkastustuomioistuimesta, katson siihen suuntaan. Rava Kaadenbach vai tilintarkastusistuin? Herra Fennessy, teillä on puheenvuoro. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät kuulijat. Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi tilintarkastustuomioistuimen puolesta sitä, että eräs jäsen ei päässyt tähän valiokuntaan paikalle esittääkseen kertomuksensa. Voin vakuuttaa, että tämä ei johdu siitä, että meitä ei kiinnostaisi tämän valiokunnan työ tai tämä erityiskertomus. Nyt vain on niin, että kaikkien tilintarkastustuomion jäsenten täytyy olla läsnä omassa kokouksessaan, jossa valitaan puheenjohtaja. No, nyt minulla on kuitenkin ilo ja kunnia esitellä tämä kertomus, ja niin tehdessäni puhun lyhyesti. Kuten Kaadenpa esittelijä on hienosti vetänyt tämän kertomuksemme langat yhteen työasiakirjassa joten minä keskityn vain tiettyihin erityisseikkoihin, jotka tilintarkastustuomioistuin haluaisi esittää. Kuten tiedätte, eh, tili, tilatukijärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2003 ja se perustui siihen, että tuet irrotettaisiin tuotannosta ja tällä tavalla yksinkertaistettaisiin maatalousmaksatusten järjestelmää. Poikkeuksena näistä periaatteista artikla 68 mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat ylläpitää tällaisen tuotantoon sidotun tuen tietyissä oloissa. Artiklassa 68 luodaan edellytykset tuotantoon sidotus, sidottua tukea silmällä pitäen ja tässä poiketaan ykköspilarin säännöistä. Tarkoitus ei kuitenkaan ollut ö, ottaa uudestaan käyttöön tuen tuotantoon sidottua tukea, vaan haluttiin räätälöityjä ratkaisuja tiettyihin ongelmiin. Asetuksessa sanotaan, että poikkeusten täytyy, poikkeuksia täytyy soveltaa vain rajallisiin tapauksiin. Tuomioistuin on nyt tutkinut tätä vuoden äh, artiklan 68 tukea ja sitä, onko artiklaa sovellettu johdonmukaisesti ja olemme pohtineet myös sitä, onko tämä järjestelmä ollut relevantti ja onko sitä tarkastettu ja valvottu ja sen toteuttamista valvottu. Tuomioistuin totesi, että artiklan 68 mukainen tuki oli tilkkutäkkimäinen tukien joukko. Siihen kuului 113 tointa ja vuosien 2010-2013 välillä 6,4 miljoonaa oli koko tuen määrä. Olemme sitä mieltä, että 68 artiklan mukainen tuki on perusteltua vain tietyissä tapauksissa, ja siksi 68 artiklan toteuttamisen täytyy olla johdonmukaista sen periaatteen kanssa, että periaatteessa tuki täytyy irrottaa tuotannosta. Komissiolla, komissio ei ole voinut kauheasti vaikuttaa tällaisten tapausten eh, toteuttamiseen ja jäsenvaltioille on aika paljon harkintavaltaa. Komissio ei voinut ryhtyä minkälaiseen oikeudellisesti sitovaan toimintaan, ja jäsenvaltioiden ainoa velvollisuus oli vain ilmoittaa komissiolle siitä, aiko se ö, käyttää hyväkseen tätä säännöstä. Tilintarkastustuomioistuin oli sitä mieltä, että oli riittämätöntä näyttöä siitä, että nämä toimet olisivat olleet tarpeen mukaisia tai tarpeellisia ylipäänsä, jos ajatellaan tehokkuutta tai ylipäänsä tukien tasoa. Tämän lisäksi oli asetettu riittämättömiä tavoitteita ja indikaattoreita ja näiden vuoksi toimiakaan ei ole voitu arvioida kunnolla. Lopuksi tilintarkastustuomioistuin oli sitä mieltä, että heikkouksia löytyy myös valvontajärjestelmistä. Tällaisia heikkouksia löydettiin vaikka jo entuudestaan raskasta hallinnollista taakkaa oli tarkoitus vähentää, mutta se itse asiassa asetuksen myötä vain pahen pahen, tilanne vain paheni. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt ehdotuksia omassa kertomuksessaan. Ensimmäinen on se, <clears throat> että tiettyjä maataloustoimia koskevat erityistuet ovat sellaisia, että niiden tulisi perustua artiklan 68 tiukkaan tulkintaan ja komission tulisi voida tarkastaa kaikkia toimia ja valvoa. Ja Toiseksi, jotta voitaisiin pitää huoli siitä, että jaetun hallinnoinnin myötä vastuu tulisi asianmukaisesti kannettua. Komission tulisi tehdä arvio tointen täytäntöönpanosta. Ja kolmanneksi jäsenvaltioiden tulisi osoittaa, että jokainen tuki toimi, jonka ne aikovat ottaa käyttöön, olisi tarpeellinen ja se olisi omiaan tuomaan lisäarvoa ja poikkeuksen käyttäminen olisi relevanttia ja täytäntöön panoastetta valvottaisiin. Ja, tämän, ja aina tulisi kunnioittaa tervettä, terveen varanhoidon periaatetta. Tilintarkastustuomioistuin oli sitä mieltä, että siinä vaiheessa kun asianomaiset asianmukaiset mm, toimet olisi toteutettu, jäsenvaltioiden tulisi pitää huoli myös riittävästä tarkastusjärjestelmästä niin, että kustannukset eivät kehkeytyisi liian korkeiksi. Ja kaikki tämä tulisi ottaa huomioon jo toimien suunnitteluvaiheessa, eli, eli valvonta ja kirjanpitoasiat tulisi ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Ja sekin tulisi, sitäkin tulisi pohtia, ovatko toimet ylipäänsä tarpeellisia. Uusi YMP, yhteinen maatalouspolitiikkahan, on hyväksytty ja artiklan 68 mukaiset äm, toimet on ä, korvattu vapaaehtoisilla ä, tuotantoon sidottua tai tuot, itse asiassa vapaaehtoiseen tukeen, joka on irroitettu tuotannosta. Ja Tästä puhutaan artiklossa 52-54. Tilintarkastustuomioistuin on kertomuksessaan ja sen hyväksymisvaiheessa todennut, että kun tuotteet ja erityistä tukea koskevat budjettikatot koko ajan nousevat ja meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, miten jatkossa vaikeuksien käsite tulkitaan, niin kaikki ne tukeen sidot, tuotantoon sidotut tukitoimet, jotka ovat tällä hetkellä voimassa, tulevat ylläpidetyksi jatkossakin kun lähdetään komission, mitä tulee komission rooliin, niin on muistettava, että jäsenvaltioiden harkintavaltaan kuuluu se, minkälaista tukea annetaan. Eli jäsenvaltioilla on aika mittava harkintavalta näissä asioissa. Kuitenkin komissio on myös osoittanut, että hankaluuden käsitettä tullaan täsmentämään delegoiduin säädöksin ja komissio kiinnostuneena odottaa, miten tätä termiä hankaluus tullaan jatkossa määrittelemään. Ja tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että tässä yhteydessä, kun, ja kun ajatellaan uusia komission täytäntöönpanoasetuksia, niin tilintarkastustuomioistuimen suositukset pysyvät edelleenkin pätevinä. Ja toivottavasti siinä vaiheessa, kun delegoidut säännökset, säädökset hyväksytään, niin tilintarkastus tulee niihin kiinnittämään erityistä huomiota. Haluan kiittää teitä siitä, että kuuntelitte ja vastaamme mielellämme kysymyksiinne. No, Kiitos. Nyt puheenvuoro esittelijälle. Haluatko muut puhua? Eeva. Ruokainenpa. Äh, Kiitoksia Ensinnäkin esittäisin kiitokseni. Me aina olemme kiitollisia siitä, että tilintarkastustuomioistuin antaa kertomuksensa. Enpä paljon tähän voi lisätä. Me olemme vähän hankalassa tilanteessa tässä. Meillä on nyt tiettyjä suosituksia tilintarkastustuomioistuimelta, mutta valitettavasti Niitä ei ole kovin helppo ollut toteuttaa uudessa maatalouspolitiikassa. Todellakin on iso kirjallisia toimenpiteitä ja on aika hankalaa vertailla niitä. On vaikea tietää tarkalleen, miten hyödyllisiä nämä ovat, jotta voidaan veromaksajien varoja käyttää järkevästi. On todellakin vaikea osoittaa sitä veronmaksajille tai muillekaan – on hyvin vaikeaa myös tarkastaa näitä uusia toimenpiteitä. Jos ajatellaan valvontaa laajemmalla pohjalla, niin silloin on hyvin vaikeaa perustella sitä, että tarvitaan uusia varoja, jos emme pysty edes osoittamaan, että se olisi jotenkin hyödyllistä. Tällaisena minä näen 52-55 korissa ongelman olevan koko tämä alue on vielä niin levällään. Eli tässä täytyy vielä odottaa komission delegoituja säädöksiä, mutta minä toivon, että valiokunnan mietintö ja tilintarkastustuomioistuimen suositukset huomioidaan vakavasti. Mitä ilmeisimmin suosituksia ei noin vain voi hylätäkään – komissio ei niitä voi sivuttaa, vaan on nyt täytyy tehdä selväksi, mitä pystytään rahoittamaan. Gracias, señor. Kiitos puheenjohtaja ja tuimen edustaja. Jos ajatellaan näitä ajatuksia, joita täällä esitetään, niin se on 78 artiklan mukaista ajatellen, mitä liikumavaraa on annettu jäsenvaltiolle. Ja se noudattaa totta kai ihan laillisuutta ainakin säädöksen pohjalta. Siksi sanoisin, että olen samaa mieltä komission kanssa. Nimittäin nämä tuet ovat yhteensovitettavissa äh, maksujärjestelmään. Tämä on poikkeusjärjestelmä ajatellen yhte, yleistä maksujärjestelmää tuotannosta odotetuista tuista. Tämä koskee varsinkin alueita, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa tai ympäristön osalta vaikeuksissa, jos ajatellaan näitä maksuja, niitä on käytetty suurelta osin jäsenvaltioissa. Sen myötä on pystytty puuttumaan erityiskysymyksiin, jotka eivät toteudu muiden mekanismien kautta. Viimeisessä uudistuksessa parlamentti ja neuvosto kävivät tiukkia neuvotteluja, joita pystyttiin muuttamaan nykyisiä 78 artiklaa. Neuvottelujen lopputulos edellyttää, saa aikaan ja läpinäkyvä järjestelmä, että voidaan jäsenvaltioita toteuttaa paljon paremmin. Näin voidaan välttää myös se, että tule huomioida myös maaseudun kehittämisen tuet. Näin tämä huomioidaan myös kansallisen kaupan sopimusten valossa. Tässä me olemme totta kai tukeneet tuotantosanoisia tukia aina parlamentissa. Tämä uusi järjestelmä, joka uudistuksessa saatiin aikaan, rahoitusta kuitenkin leikkaa. Se koskee vain alueita, joissa on taloudellisia vaikeuksia. Tämä yksinkertaistaminen on laajentanut tuensaajien määrää ja siinä ei se vaikuttaa huomattavan suureen alaan eri tuotantolinjoja – yhteisen maatapuolet, kuten komissiokin on todennut omissa vastauksissa tuomistuimella viimeisin uudistus johtanut siihen, että jäsenvaltiot täytyy kertoa myös mistä tiloista ja alueista on kyse, ilmoittaa siis komissiolla, myös perusteluista, jos on annettu linjatestukia. Haluaisin ottaa esille nyt sen, että tästä on saatu aikaan sopimus ja parlamentissa meidän täytyy puolustaa tätä kompromissia se osoittaa, mitä tarvetta on puuttua erityisluonteisiin vaikeuksiin, joita muuten voitaisiin huomioida. On hyvin todennäköistä, että tämä on johtanut tiettyä puutettakin, kuten aina on ollut YMPssä, mutta kun myöhemmin on tehty tarkastuksia komission voimin myös tilintarkastuksen osalta, niin nyt voidaan myös jäsenvaltiota rankaista, jos siellä on epäsäännönmukaisia. Kiitoksia kovasti. Wens... Kiitos. Haluatko tilintarkastustoimistustuin reagoida? Thank you, Chair. Well, um... Kiitos. Sanoisin, että tilintarkastustuomioistuimen kannalta tehtävämme on sata lainsäätäjä tietoiseksi toimien rajoitetusta luonteesta kiinnostuneena miten tämä, me pidetään tulevassa maatalouspolitiikassa täytäntöön pannaan ja josko turvalausekkeet, jotka ja menettelyt, joku ne arvoisi, ja se viittasi, josko niitä tehokkaasti täytetään panna, mutta piirras täytyy syödä ennen kuin tietää, mitä siinä on. Kiitos. Mitä Totta kai DG Agrin ihmiset vo, voivat myös puhua. Anteeksi virhe. Voisitteko sanoa nimensä minulla? En tiedä, ketkä ovat paikalla teiltä. Puheenvuoron teidän. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nimeni on Flavio Kutunia, olen DG Agrissa suoria tukia koskevan jaoston edustaja. Haluan kiittää esittelijää ja teitä kaikkia siitä, että saan mahdollisuuden käydä keskustelua teidän kanssanne tästä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta, joka koskee artiklan 68 mukaiseen tukeen asetuksessa 73-2009. Haluan kiittää Kaadenbachia huomioistanne ja suosituksistanne puheenjohtajaa. Vuoden 2010-2013 välisenä aikana 25 jäsenvaltiota päättivät käyttää hyväkseen tätä erityistukea artiklan 68 mukaisesti. Komissio on sitä mieltä, että tämän nimenomaisen tukijärjestelmän täytäntöönpano, joka pitää muassaan sen, että voidaan myöntää tuotantoon liitettyä tukea, ei kyseenalaista tilatukijärjestelmää, <clears throat> eikä tuen irrottamista tuotannosta. Kansalliset katot ovat rajalliset ja ne ovat yhteen sopivat VTOn vaatimusten kanssa erityisesti siksi, että vaatimuksena on ylläpitää nykyinen tuotannon taso eikä lisätä sitä. Komissio on sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset osoitetaan lähinnä jäsenvaltioille tämänhetkisen lainsäädäntöpuitteen lainsäädäntöpuitteistossa jäsenvaltioiden vastuulla on yksilöidä ähm, ne maataloussektorit tai tuotantosektorit, joita artiklan 68 mukaisesti tuettaisiin. Jäsenvaltioiden oletetaan olevan äh, se taho, joka parhaiten osaa kohdentaa tällaisen äh, kohdennetun tuen ja löytää myös ne sektorit, jotka ovat vaikeuksissa. Tästä huolimatta olemme täysin tietoisia niistä tietyistä heikkouksista, joita täällä on korostettu, ja me olemme ehdottaneet, ja kollegio on hyväksynyt uuden oikeudellisen puitteiston YMP-uudistuksen puitteissa äm, tulevaisuudessa, joten yhdessä jäsenvaltioiden kanssa komissio tulee ryhtymään lisätoimiin, jotta se voi parantaa järjestelmän, järjestelmää ja uusia ä, toimia, erityisesti sellaisia toimia, jotka liittyvät vapaaehtoiseen tuen irrottamiseen tuotannosta. Muutamia seikkoja olemme, uusia seikkoja olemme sisällyttäneet muun muassa tukikelpoisten sektoreiden ja tuotantoalojen luettelon tiettyjä kvantitatiivisia rajoituksia, jäsenvaltioiden kansallisten kattojen tietyn prosenttitason tukikelpoisille maksuille ja sen, että komission täytyy hyväksy, antaa hyväksyntänsä, jos tuen taso on tietyn rajan yläpuolella. Jäsenvaltiot, jotka toteuttavat tätä järjestelmää, niiden täytyy tiedottaa komissiolle niistä sektoreista tai alueista, tai viljelytyypeistä, joille tätä tukea myönnetään. Näin tehdessään jäsenvaltioiden täytyy kuvailla syyt siihen, minkä vuoksi tuotantoon sidottua tukea halutaan ylläpitää ja mitkä sen vaikutukset ovat. Jäsenvaltiot siis tekevät päätöksen, ja jos päätös kirvoittaa sen, että kansallinen sen katon 8 prosentin taso ylitetään, niin silloin jäsenvaltion täytyy tehdä tiettäväksi, mitkä ovat tämän nimenomaisen sektorin omintakeiset ominaispiirteet, mitkä mahdollistavat tai antavat sijaitelle tuolle ja tämän lisäksi jäsenvaltioiden täytyy antaa lisäperusteita esimerkiksi vaihtoehtojen puutteesta tai siitä, että paikalliselle jalostusteollisuudelle tarvitaan tai ei ole muuten mahdollisuutta tuottaa ähm, materiaalia. Kaiken kaikkiaan aiomme äh, asettaa jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä äh, yhteisen valvontapuitteiston niin, että voimme valvoa ympiä olipa kyse sitten ykkös- tai kakkospilarin toimista. Hyvä puheenjohtaja, olemme sitä mieltä, että nämä aloitteet, joita olemme suunnitelleet, ovat omiaan vastaamaan tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin niin, että tietynlaista viljelyä tai sektoria voidaan tukea poikkeuksellisella tavalla silloin, kun vaikeudet edellyttävät niin. Ja tämä vaikeuksien käsite on sellainen, että sitä rukataan delegoiduin säädöksiin ja me olemme jo laatineet tekstin, joka on esitetty suoria tukia KOS käsittelevälle työryhmälle. Kiitoksia siitä, että kuuntelitte. Dankjewel en nogmaals. Kiitos. Ja pyydän vielä anteeksi, etten heti antanut puheenvuoroa teille. olla vakaudella? täydentää. Vain yksi, yksi juttu annettu kollegoille. 28. helmikuuta meillä on aikaa mietintöön. Jos teillä jotain lisättävää on, kollegat, niin ottakaa yhteyttä. Kiitos. Sitten tämä esityslistan kohta on käsitelty. Nyt meillä on koordinaattoreiden kokous. Mutta sitä ennen sanoisin sen Saran Sandegardille. Hän jättää meidät Euroopan parlamentissa. Hän palaa kansalliseen politiikkaan, jossa hänellä on merkittävää roolia. Ja tämä on viimeinen kokous, jossa hän on Guen koordinaattori kaikkien kollegoiden nimissä, vaikka tätä vähän, kuitenkin kaikkien kollegoiden nimissä sanomme, että Olemme aina olleet oikein iloisia siitä, että me olleet yhteistyössä. Kanssa on ollut mukavaa yhteistyötä. Sinä olet täällä tehty, sinulla on paljon tehtäviä koko bussa, olet aina ollut rakentava. Vähän ikävä, että jätät Euroopan parlamentissa, mutta tämä on sinulle hyvää tulevaisuutta ää, Tanskan parlamentissa. Millään saat sanan? tuhannet kiitokset, tuhannet kiitokset kaunista sanoista. Aikaisemmin olen ollut Ranskan Folketingin jäsen. 11 vuotta, nyt melkein kaksi kautta Euroopan parlamentissa. Nyt minun tehtävä on jälleen palata Tanskan parlamenttiin. Me itse aina päätä. Olen puolueen jäseniä, jotka vaikuttavat siihen, missä on. Mutta olen iloinen uusista tehtävistä. Iloitsen myös ajasta, mikä on ollut Euroopan pa parlamentissa ja erityisesti iloitsen ajasta Kokobossa. On valikoita, jotka ovat hyvin poliittisia. Ja jossa yhteistyö on vaikeaa yli poliittisten rajojen. Ja sitten muita valiokuntia, joissa voi paremmin keskittyä asiaan. Tässä valiokunnassa yli poliittisten rajojen. Ehkä yli eri lähtökohtien olemme olla täysin samaa mieltä, että Euroopan veronmaksajien rahoja pitää käyttää parhaimmalla tavalla. Ja sitä me olemme yhdessä pyrkineet tekemään tämän panoksemme. Yhteistyö on oikein hyvää ja kiitokset siitä. Ja muistelen tätä ilolla. Ja toivotan teille onnea vastaisella kaudella ja niille, jotka ovat ehdokkaita. Onnea vaaleissa.